Voilà, je vous propose de... No niin, ehdotan, että aloitamme. Aloitamme nyt yhdellä äänestyksellä. Meillä on siis yksi äänestys. Ja tässä nyt annan vielä hiukan aikaa kaikille käydä istumaan. donc c'est votre... No niin, tämä on nyt alueellisen yhteenkuuluvuuden alalta tämä asia. Ja nyt käynnistämme, jos edustaja Lennarskin kävisi istumaan. Meneer Lennarts herra Lennarts. Meneer Lennart, dat is tijd om te voten, om te stemmen. Nyt on aika äänestää. Okei, okay, je propose de commencer. No niin, ehdotan, että aloitamme. Kompromissi seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 51 kolmessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen, aha, tarkistetaan, tarkistetaan ensimmäinen osa. Il y a un en trop. Yksi kansan puolesta liikaa. Donc c'est accepté. Hyväksytty. Toinen osa raukeaa. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Kolmas osa on hyväksytty. Tarkistus 63. Kahdessa osassa myöskin ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa raukeaa. Kompromissi kuusi seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Okei. Okay. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 23, 21. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus Tarkistetaan 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on No, tämä oli koneäänestys. No, en minä sitä tässä voi tehdä. No es una, no es un... No es votación, no es votación electrónica. Ei tämä ollut mikään sähköinen äänestys. Siis puheenjohtaja, tämä ei ollut mikään sähköinen äänestys tämä oli tarkistusäänestys. Eli siksi täytyy ottaa huomioon, että joku ei pystynyt äänestämään kahta kertaa. I'm sorry, but we voted. Pahoin, mutta me äänestimme. Tämä ei ollut selvä ja pyysimme tarkistusta silloin mitä ilmoittaisin, kun hän äänestää, että hänen korttinsa ovat sisällä. Nyt oli liian myöhäistä. Olemme tarkistaneet, että tämä vei oman aikansa. Anteeksi, tämä on siis hylätty. 83 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1. 83. Tarkistetaan. Non, c'est la même chose. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vast, tyhjää. No anteeksi, siis vastaan ja sitten tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4. Eli palaamme 16 ja tarkistetaan 16. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle.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 Je vais quelques instants pour que les... Pidetään tässä nyt pieni tauko, että ihmiset voivat täältä poistua, ne jotka haluavat. No niin, ehdotan, että nyt sitten siirrymme käsittelemään kohtaa yhdeksän esityslistalla. Pyydän. Voimmeko aloittaa? Kiitos. Kohta yhdeksän esityslistalla. Kyseessä on tutkimus Tämä on pakolaisten integroitumista Kreikassa, Unkarissa ja Italiassa koskeva tutkimus. Ja sen esittely annan heti puheenvuoron Manuela Samekille noin 15 minuutiksi. Hän voi esitellä meille tämän kyseisen tutkimuksen. Olkaa hyvä. Many thank, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Tässä tutkimuksessa on nyt verrattu politiikan kehitystä viime aikoina – mitä tulee vastaanotto- ja kotouttamispolitiikkaan näissä kolmessa maassa, eli Italiassa, Kreikassa ja Unkarissa. Eli tavoitteena oli nähdä, mitä on tapahtunut kolmen vuoden aikana, paljonko on pakolaisia tullut ja minkälaista politiikkaa on toteutettu näissä kolmessa maassa ja mitkä olivat suurimmat haasteet. Myös katsottiin eurooppalaisen rahoituksen merkitystä ja sitä, miten nämä maahanmuuttajat vaikuttivat kansalaisten mielipiteisiin pakolaisista ja maahanmuuttajista. Olemme analysoineet kolmea maa raporttia – Okay. So I came here as a Hungarian MEP. Tulin tänne unkarilaisena edustajana kuuntelemaan tätä raporttia. Mutta puheenjohtaja, voisitteko pitää täällä järjestystä yllä, koska tämä on ikään kuin olisimme kahvilassa. Täällä on kovin äänekästä, täällä käydään keskusteluja ja on täysin toivotonta kuunnella tämän tutkimuksen esittelyä, joten pyytäisin teitä ystävällisesti, että pyydätte kollegoja menemään ulkopuolelle, vaikka kahvilaan, ja käymään keskustelut siellä, mikäli he haluavat, ja antavat niiden, jotka ovat kiinnostuneita tästä, kuunnella täällä rauhassa. Kiitos. Olkaa hyvä. Uh, so what I'm going to present very... Eli nyt ihan lyhyesti esittelen tämän, milloin on vain 10 minuuttia aikaa. Eli nämä tärkeimmät löydökset tästä vertailevasta raportista. Ja sitten on näitä maakohtaisia raportteja. Ne löytyvät kai nettisivuilta. Ensinnäkin maahanmuuttovirrat. Näillä kolmella maalla on yhteisiä tekijöitä, kun ajatellaan niiden sijaintia maahanmuuttoreittien varrella, mutta lähestymistavat ovat hyvin erilaiset, mitä tulee maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen. Näissä kaikissa maissa vuodesta 2015 lähtien on ollut paljon enemmän näitä maahanmuuttovirtoja, mitä ei osattu odottaa. Ja näissä maissa ei ollut kovin paljon kokemusta siitä, miten ottaa vastaan ja kotouttaa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Ja nämä kolme maata ovat lähinnä läpikulkumaita, ne yleensä eivät ole kohdemaita. Ihmiset saapuvat näihin maihin ja sitten yrittävät jatkaa muihin Manner-Euroopan tai Pohjois-Euroopan maihin. Näissä kaikissa maissa myöskin suhtaudutaan yhä torjuvammin Eli kun katsot, siellä todetaan esimerkiksi näitä turvapaikkahakemuksia eniten. Eli sitten kunkin maan tilanne. Eli tässä oli näitä yhtäläisyyksiä, mutta sitten on tietysti myöskin eroja. Kreikkaan on eniten tullut väkeä itäisen välimeren reitin kautta 2016-2017. Se oli ykkös siellä, mitä tulee turvapaikkahakemuksiin suhteutettuna asukaslukuun, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin EUn keskiarvo. Turvapaikanhakijoiden koostumus on erilainen kuin täällä kuin näissä muissa maissa. Naisia on paljon enemmän ja alaikäisiä, eli alle 18-vuotiaita. Lähes 40 prosenttia, ja se oli vain kolmannes Euroopan keskiarvo lukemassa – ja tämä heijastelee sitä, että valtaosa näistä tulijoista oli Syyriasta ja useimmiten kyse oli perheistä. Ja yksi matkustavat alaikäiset olivat pienempi ryhmä verrattuna EUn keskiarvoon 12 prosenttia verrattuna lähes 16 prosenttiin ja tunnustamistaso oli hyvin alhainen. 2016 se oli alle 24 prosenttia ja EU:ssa se oli lähes 61 prosenttia. No, Unkari sitten oli tärkein maa Balkanin reitillä. 2015 tuli eniten turvapaikkahakemuksia Silloinhan Unkari oli se maa, jossa oli eniten turvapaikkahakemuksia suhteutettuna väkilukuun. Se oli 14 prosenttia kaikista hakemuksista EU-ssa. Ja Eli tämä olisi ollut 18 hakijaa per tuhat asukasta. No, tämän jälkeen Unkari sulki rajansa ja vuodesta 2016 turvapaikanhakijoiden määrä laski. Se oli ennen 177 000 ja sitten se olikin 29 000 ja nyt sitten jo alle 4 000. Eli Eniten näitä ihmisiä tulee Afganistanista ja Syyriasta. Kyse on useimmiten nuorista miehistä. Eli tämä tilanne on erilainen kuin Kreikassa. Ja vuonna 2016 Unkarissa oli alhaisin hyväksymistaso ainoastaan 8,4 prosenttia. Ja EUn keskiarvohan oli 60,8 prosenttia. No Italia on, Italian taas joka eri tilanteessa. Se on tärkein saapumismaa Välimeren keskireitin osalta. Eniten saapuja oli vuonna 2016 ja 2017. Ja se oli Saksan jälkeen se maa, jossa oli eniten turvapaikanhakijoita. Italiahan on paljon suurempi kuin nämä kaksi muuta maata, Ja sinne on myöskin tullut paljon yksin matkustavia alaikäisiä. Valtaosa turvapaikanhakijoista tulee Afrikasta, erityisesti Nigeriasta. Ja ja kyse on useimmiten nuorista aikuisista. 80 prosenttia on 18-34-vuotiaita ja 85 prosenttia on miehiä. Ja Kreikassahan lähes 40 prosenttia oli naisia. Eli tämä tilanne on täysin erilainen. Ja hyväksymistaso vuonna 2016 oli korkeampi kuin näissä kahdessa muussa maassa 39,4 prosenttia, mutta edelleenkin paljon alhaisempi kuin eurooppalainen keskiarvo. No miten vastaanotto ja kotouttamispolitiikka on kehittynyt? No ensinnäkin täytyy muistaa, että nämä kolme maata ovat lähinnä saapumismaita. Eli lähinnä on panostettu vastaanottotoimien eikä niinkään kotouttamiseen. Ja lähestymistapa on ollut hyvin erilainen näissä maissa. Erityisesti Italiassa ja myöskin vähemmän Kreikan on parannettu vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmiä. Näitä laitoksia ja palveluita laajennetaan, menettelyitä yksinkertaistetaan, jotta voitaisiin nopeammin käsitellä näitä hakemuksia. Eli turvapaikanhakijat, jos he katsotaan pakolaisiksi, niin he voivat jo alkaa etsiä työtä ja kotoutumaan mahdollisimman nopeasti. Ja erityisesti Italiassa on muutettu lähestymistapaa ja yritetään saada aikaisempaa enemmän mukaan alue- ja paikallistaso. Eli paikallisviranomaiset ovat nyt enemmän mukana näissä vastaanotto- ja kotouttamistoimissa. Unkarissa on täysin erilainen lähestymistapa tämän vuoden 2015 tilanteen jälkeen. Unkari sulki rajansa rakensi aitoja ja vähensi julkista tukea. Ja julkista rahoitusta supistettiin, eli valtaosa näistä toimista tapahtuu kansalaisjärjestötasolla. Meillä on indikaattori, jota käytetään kansainvälisissä vertailuissa kotouttamispolitiikan osalta maahanmuuttajaa ajatellen. Tämä on hiukan vanha, mutta aika edustava kuitenkin Eli vuonna 2014 Italia oli hiukan EUn keskerron yläpuolella ja Unkari ja Kreikka olivat alapuolella. No kotouttamiseen liittyy tiettyjä ongelmia ja ne lähinnä johtuvat siitä, että näissä maissa on vähän kokemusta, erityisesti Kreikassa, mutta myöskin Italiassa, kun ajatellaan suuria määriä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Ja ongelmia on myöskin ollut viiveiden osalta rekisteröintimenettelyssä. Eli nämä suuret määrät tekevät hallinnoinnista hyvin pitkiä. Ja Kreikassa ja osittain Italiassakin on heikkoa hallinnollista kapasiteettia ja myöskin koordinointia puuttuu eri yksiköiden välillä, joiden tulisi olla mukana kotouttamis- ja vastaanottotoimissa. Yksi suuri ongelma majoituksen puute turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Ja vähän on investointu integroimistoimiin työmarkkinoilla. Ja Kreikassa ja Italiassahan on ollut eniten ongelmia talous- ja rahoituskriisin jäljiltä, eli työmarkkinatilanne on hankala koko väestölle – ja siksi kotouttaminen on vielä hankalampaa. Rahoituksen puute on toinen ongelma ja lisääntyvät kielteiset asenteet pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan kaikissa näissä maissa. Ja saamme tästä kohta lisätietoa. Sitten katsottiin vastaanotto- ja kotouttamiskustannuksia. Ja näissä maissa on korkeita lyhyen aikavälin kustannuksia pakolaisten ja maahanmuuttajien takia, mutta pitkän aikavälin kustannukset ovat sitten todennäköisesti alhaisemmat kuin kohdemaissa, jossa toteutetaan valtaosa kotouttamispolitiikasta. No sitten kansainvälinen valuuttarahasto on arvioinut, että nämä lyhyen aikavälin kustannukset ovat nousseet voimakkaasti sekä Italiassa että Kreikassa, ja Unkarin osalta nämä kustannukset pysyvät EUn keskiarvon alapuolella. Tärkein rahasto on turvapaikka turvapaikka- ja pakolaisrahasto, jota yleensä käytetään kotouttamisprosessin alkuvaiheessa. Italiassa lähinnä vahvistetaan vastaanottojärjestelmää ja Unkarissa on panostettu koulutukseen, kielikoulutukseen ja muuhun koulutukseen, sosiaaliseen osallistamiseen, niille, jotka on tarjottu pakolaiseksi. Ja Kreikassa on ollut ongelmia tämän rahaston varojen käytön suhteen. Eli siellä on juuri alettu käyttää tätä rahastoa. No, lisäksi on Euroopan investointirahasto, Euroopan sosiaalirahasto. Erityisesti Italiassa ja Kreikassa tällä tuetaan pitkän aikavälin kotouttamispolitiikkaa, erityisesti tuota koulutukseen, työllistymiseen, syrjimättömyyspolitiikkaan. Mutta sosiaalirahaston osalta ongelma on se, että sitä ei ole kohdennettu erityisesti pakolaisille tai turvapaikanhakijoille, vaan kaikille maahanmuuttajille. Eli nämä toimet on otettu mukaan näihin muihin toimiin. No osasin odottaa, että näissä maissa olisi ongelmia, mitä ajatellaan kansalaisten suhtautumiseen, maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Nämä saapumiset keskittyvät tiettyihin pieniin raja-alueisiin. Esimerkiksi Etelä-Italiassa on näitä alueita, joihin saapuu näitä ihmisiä, samoin Kreikassa. Kyse on lähinnä saaristosta. Unkarissa Kyse on Serbian vastaisesta rajasta. Eli näille pienille alueille saapuu paljon ihmisiä ja se on kiristänyt ihmisten asenteita ja tätä on pahentanut Euroopan vastaiset liikkeet. Eli Eurobarometrin tiedot ovat vuodelta 2016, eli 89, 81 prosenttia Unkarissa suhtautui kielteisesti maahanmuuttajiin, 70 prosenttia Kreikassa ja 69 prosenttia Italiassa. Ja varmaan nämä ovat nyt Italiassa nousseet vielä nämä luvut. Ja asenteiden huonontuminen on riski tietysti myöskin sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle näissä maissa – mutta toinen tärkeä asia on se, että yhä useammalla on sellainen tunne, että heidät on jätetty yksin. Eli monet näissä kolme samasta tuntevat, että heidät on jätetty yksin näiden ongelmien kanssa. Ja nyt on haluttu yhteistä voimakkaampaa maahanmuuttopolitiikkaa ja taakanjakoa. Eli kun ajatellaan tulevaisuuden haasteita, niin pitää vähentää paineita raja-alueilla. Meidän täytyy tukea oikeudenmukaisempaa turvapaikanäköiden ja pakolaisten jakoa jäsenvaltioihin. Ja näitä maita täytyy tukea, parantaa niiden kapasiteettia, toteuttaa tehokkaita toimia ja vähentämään eroja alueiden välillä. Ja myöskin täytyy torjua maahanmuuttovastaisia asenteita ja ottaa paikallisyhteisöt ja yksityinen sektori enemmän mukaan vastaanotto- ja kotouttamistoimiin. Eli tässä muutama suositus tästä vertailevasta analyysistä. Eli tarvitaan enemmän yhteistyötä ja koordinointia eu toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä. EUlle pitäisi olla suurempi rooli, kun jaetaan näitä turvapaikanhakijoita jäsenvaltioihin. Sitten tarvitaan tehokkaampaa monen tasoista hallinnointia. Eli alue- ja taso, hallinto on tärkeää. Ja nämä viranomaiset haluavat olla enemmän mukana päätöksenteossa. Ja näin voidaan rakentaa kapasiteettia, kun käsitellään näitä ongelmia. Ja sitten kotouttamiskustannusten jakaminen, tiedottaminen, jotta voidaan tehdä asenteista myönteisempiä. Ja tietysti tietojen keruuseen ja valvontaan liittyy ongelmia sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Ja päätän tähän, ja jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan niihin, jos osaan. Kiitos. Merci, Madame Kiitoksia, rouva Samek. Nyt kun herra Kasa ei ole paikalla, niin edustaja Kosa saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tutkimuksen laatijoita tehdystä esityksestä. Haluaisin aloittaa sillä, tulen maasta, jota tämä tutkimus koskee, Unkarista. Tutkimuksessa on jotkin kommentteja, joita, jotka ovat hiukan loukkaavia, koska niitä voi pitää kielteisinä, eivätkä ne auta keskustelussa – niin, että toisivat lisävalaistusta kysymykseen, joka on hyvin tärkeä. Ensimmäinen asia, joka on hyvin tärkeä, on se, että meidän pitää käyttää selkeitä käsitteitä. Maahanmuuttaja, turvapaikanhakija, laiton maahanmuuttaja, taloudellisista syistä maahanmuuttaja. On paljon erilaisia käsitteitä ja näitä käsitteitä ei pidä sekoittaa. Unkarin kannalta ja Euroopan parlamentissakin Korostan sitä, että on hyvin tärkeää tehdä ero eri kategorioiden välillä. Meille, Euroopan unionin poliitikoille ja Unkarille, samoin kuin muillekin EUn jäsenvaltioille, meillä on velvoite auttaa ihmisiä, jotka oikeutetusti pyytävät turvapaikkaa ja suojaa kansallisten sopimusten pohjalta. Maahanmuuttopolitiikka, se perustuu ulkorajojen vartioinnille. Unkari on aika pieni maa ja, ja se on pieni maa. Ajattelen sitä, paljon varoja voidaan käyttää integraatioon, mutta haluaisin korostaa sitä, että Unkari yksin rahoitti aidan rakentamisen niin, että tapahtuisi säännöllisesti, säännöllisissä olosuhteissa maahanmuutto ja tuo maksoi yli 80 eh, miljardia euroa, ja näistä, eh, euro, näistä kustannuksista Euroopan unioni ei ollut valmis kantamaan mitään vastuuta. Ja tämä tapahtui, jotta myös muihin maihin kohdistuva maahanmuuttopaine olisi vähentynyt. Me saimme siis tämän aikaan, ja haluaisin korostaa tällä sitä, että hyvän, hyvällä aikomuksella tapahtuva maahanmuutto, tai siis maahanmuutto, joka tapahtuu lakien mukaisesti, tapahtuu asianmukaisten puitteiden mukaisesti, niin että saapuminen maan alue tapahtuu lakien mukaisesti ja ihmiset pyytävät turvapaikkaa, niin haluaisin sanoa, että minusta on hyvin mielenkiintoista se, että Kreikka, joka on lähempänä lähi ja Aasiaa, ja ja siellä annettiin, tehtiin vähemmän turvapaikkahakemuksia kuin Keski-Euroopassa sijaitsevassa Unkarissa. Matkustavatko nämä ihmiset eh, Kreikan lävitse vai onko sitten Kreikka jotenkin lähempänä kuin Unkari? Ratkaisu ei voi olla se, että ensimmäistä hakemusta ei jätetty Kreikassa, vaan se tehtiin Unkarissa. Tämä on asia, joka olisi syytä myöskin tehdä selväksi tässä yhteydessä. Muuttoliike on asia, joka vaatii pitkän tähtäyksen ratkaisuja. On hyvin tärkeää, että me valvomme tätä kehitystä Euroopan unionissa minulle, Unkarille ja jokaiselle työntekijälle me tilanne on se, että me olemme vakuuttuneita siitä, että täytyy varmistaa se, että eh, on suojelu, eh, suojelua olemassa silloin, kun on tällaisia integraatiopalveluita mutta yksi asia, jota tässä tutkimuksessa ei käsitellä lainkaan, on se, että, että minun vakaumukseni on se, että pitäisi ottaa siellä, missä ongelma syntyy. Täytyy lopettaa syyt, jotka ovat aiheuttaneet tämän muuttoliikkeen. Unkari on Visegradin maista, siis eh, Puolan, Tsekin tasavallan ja Slovakian ohessa yksi niistä maista, jotka, jotka ovat käyttäneet paljon rahaa ongelmien ratkaisemiseen niistä maista, niissä maissa, joista pakolaiset ovat tulleet esimerkiksi koulutuksen alueella, jotta ihmiset jäisivät niihin maihin, eivätkä lähtisi liikkeelle lainkaan. Ja lopuksi vielä kolme kommenttia. Tämä keskustelu vielä ei ole päättynyt Euroopan unionissa, mutta on tärkeää, että solidaarisuus olisi joustavaa. Ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua se ei ole se, että vain pakolla eh, sijoitetaan pakolaisia jonnekin. Eh, jäsenvaltioiden täytyy voida valita eri ratkaisujen välillä. Ja silloin ne pystyvät käsittelemään tätä kysymystä tehokkaammin. Ja sitten vielä aivan lopuksi. En sano, että minua yllätti, mutta kiinnitti huomiotani se, että tässä on huomattava määrä nuoria ja lapsia, näiden henkilöiden joukossa. Tiedämme uskottavista lähteistä, että usein nämä eivät ole ö, nuoria, vaan lapsia, vaan ovat käyttäneet vääriä tietoja, jotta saisivat maahanmuuttomahdollisuuden. Meidän on hyvin tärkeää tehdä selväksi, että muuttoliikkeen ja maahanmuuton täytyy tapahtua laillisten puitteiden yhteydessä ja että ulkorajaa suojellaan ja että ongelma ratkaistaan antamalla apua paikan päällä, jotta ihmiset jäisivät paikan päälle. Ja vain ne ihmiset, jotka todella olisivat oikeutettuja saamaan suojaa, he todella saisivat kaiken sen, mikä on sellaista, mihin kansainväliset sopimukset meidät velvoittavat. Kiitoksia. SZD, ECR, en näe ketään. Calvé Chambon ei ole paikalla. Robert? Ai, anteeksi. Robert seuraavaksi sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää teitä tästä tutkimuksesta, joka on todella äärimmäisen kiinnostava. Haluaisin esittää kysymyksen ja esittää muutaman huomion. Ensimmäinen kysymys. Haluaisin tietää, onko tässä nyt lukuja niistä kustannuksista, mitä näillä vastaanottotoimilla on ja varsinkin kun ajatellaan kulujen jakamista, jotka siis EU maksaa, ja sitten mitä jäsenvaltiot joutuvat maksamaan. Esimerkiksi Italiassa äh, oli 85 prosenttia, mitä Italia maksoi, ja 15, mitä sitten EU kattoi. Haluaisin tietää, että nämä kolme, kolme maata, josta te puhuitte, niin onko teillä lukuja näihin maihin liittäen, liittyen? Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Olisi tärkeää nähdä, mikä on meidän vastuumme osiot, osuus tässä kysymyksessä. Ja täytyy puhua myöskin kotouttamiskysymyksistä, mutta kun ajatellaan nyt pakolaisten vastaanottoa, niin olemme samaa mieltä siitä, että vastaan vastaanotto, eli tuo vastaanottomaa, niin tämä on eurooppalainen vastuu, vaikka on myöskin sellaisia maita, jotka ovat enemmän vastaanottavia maita kuin muut. Ja tässä nyt on sitten esimerkkinä käytetty juuri näitä vastaanottomaita. No sitten on totta, kun puhutte, että tässä on ongelma liittyen siihen, mitä mieltä ihmiset ovat. Enkä nyt sanoisi, että he ovat väärässä, en nyt, eivätkä, eikä myös, että he olisivat oikeassa, vaan tämä kysymys on sellainen, että me tiedämme, että tämä tulee meidän eteemme jatkuvasti. samaa mieltä sen kanssa, mitä Unkarin kollega sanoi. Yksi ongelma, mikä liittyy tähän suuren löysen kantaan ja mielipiteeseen ja asenteisiin, on se, että kun ajatellaan pakolaisten tuloa, jos puhutaan siitä ja siitä, että nämä henkilöt saisivat turvapaikan silloin, kun heidän tilanteensa on tutkittu. Jos puhutaan näiden pakolaisten kotouttamisesta tai jos puhutaan yleisemmällä tasolla maahanmuutosta, niin uskon, että tässä ollaan hyvin eri mieltä. Eli tässä on sellainen ajatus, että kyseessä on maailmanlaajuinen maahanmuutto-ongelma, jota, emme me, jota me emme hallitse. Ja tässä hiukan sekoitetaan asioita. Ja kysehän on arvojärjestelmästä ja Euroopan unionin arvoista, joita tulisi kunnioittaa. Ja tämä maahanmuuttokysymys on luonteeltaan täysin erilainen. Ja tämä liittyy totta kai myöskin tasapainoon. Eli niiden ihmisten, siis esimerkiksi kun ajatellaan että ihmisten määrää ja kapasiteettia, mikä mailla on. Vaikka tässä tutkimuksessa, no minä luin tästä tuon yhteenvedon, niin viimeinen virke tässä on sanottu, että pitäisi myöskin puhua niistä hyödyistä, joita maahanmuutolla on. Mielestäni me emme puhu tästä, eli että puhutaan nyt niistä hyödyistä, kun puhutaan pakolaiskysymyksistä. Tämä, tässä on kyseessä kaksi eri asiaa. No, me tiedämme, että tämä on hyvin hankala kysymys ja me käymme keskusteluja EUn sisällä. En tiedä, kun nyt ajatellaan pakolaisten tulon rahoittamista ja heidän väliaikaista kotouttamista. Enkä tiedä, että onko tässä nyt järkevää, tai voidaanko heidät integroida samalla tavalla tuon rahoituksen kautta Minä olen samaa mieltä siitä, kun sanotaan, ja kaikki ne, jotka työstävät tätä asiaa, varmasti ajattelevat näin. Totta kai täytyy käsitellä tätä asiaa lähteessä, mutta nämä, eivät, nämä ovat eri asioita, kun kyse on maahanmuutosta yleensä ottaen. Eli tässä täytyy ottaa, mutta kun puhutaan heidän vastaanottamasta, tämä on eri asia. Ja tämä liittyy myöskin lähtömaahan ja vastuu on hyvin monimutkainen. Haluaisin nyt vielä esittää vielä toisen kysymyksen. Ensimmäinen hän liittyy tähän kustannusten jakamiseen. Toinen kysymys on se, että kun ajatellaan näitä kolmea maata, joita tarkastelitte maahanmuuttokysymyksissä, Eli tässä on kyse ainoastaan näiden tulijoiden kotouttamisesta ja niiden pakolaisten kotouttamisesta, jotka saavat sitten oikeuden tulla maahan, vaan pohditaanko tässä myöskin sitä, että mahdollisesti he palaisivat kotimaahansa, koska tämä pakolaiskysymys, kun ajatellaan näitä maita, joissa näitä kriisejä on, niin ei voida ajatella, että lopullisesti tietty osa näistä henkilöistä, jotka ovat siis kokeneet koko ovat kokeneet esimerkiksi sotaa tuolla maassa, niin jonakin päivänä voisivat mahdollisesti sitten palata ja voisivat sitten siellä jälleen rakentaa koska tämähän myöskin vaikuttaa heidän elämäänsä. Kiitos. Okay. Kiitos. Edustaja Fai. And thanks to the... Kiitos. Ja kiitos politiikkaosastolle tehnyt päivän esityksestä. Valitettavasti olen tuossa kokouksessa keskustelemassa, että meillä on tilaisuutta kuunnella esitystä, mutta sain jo tekstin, joten haluan kiittää tehdystä työstä ja esitän muutaman kommentin. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö pakolaisten kotoutuminen meidän yhteiskuntaamme pysyisi ratkaisevan tärkeänä aiheena politiikan harjoittajille EU-ssa. Me olemme edelleen hyvin vakavan tilanteen keskellä, joka edellyttää jatkuvaa poliittista sitoutumista korkeimmalla tasolla, eten kaikkea kun eh, uudistetaan eh, turvapaikkapakettia. Mutta keskustelut myöskin puhuttaessa monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Se, että emme pysty käsittelemään riittävässä määrin, riittävän arvokkaana pakolaisten kotiuttumispolitiikkaa, olisi vakava virhe. Minä olin esittelijänä, kun mietintö pakolaisten integroitumista työmarkkinoille – ja monet näistä asioista, on nostaisin myöskin tässä tutkimuksessa mukaan lähdettynä siitä, että miten tärkeitä ovat vastaanotto, toimenpiteet ja se, että puuttuu pitkän tähtäyksen asianmukaisia ja asianmukaisia resursseja. haaste on myös kiireellinen, jonka nämä kolme maata kohtasivat. Ei ole mitenkään yllättävää lukea, että lähtöerot olivat politiikassa, joka asetettiin Unkarissa ja toisaalta Italiassa ja Kreikassa. Tämä merkitsee sitä, että on syytä vahvistaa ponnisteluja tässä aikaan hyvin toimiva eurooppalainen järjestelmä, joka ei jää yksittäisten jäsenvaltioiden harkinnan varaan. Ennen kaikkea ajatellen sitä, mistä tässä on kysymys, on satojen tuhansien ihmisten elämä ja oikeudet, ja siinä mielessä tämä on myös asia, joka on EUn kannalta relevantti, ei pelkästään jokaisen yksittäisen jäsenvaltion kannalta. Näyttäisi myös olevan todistettavaa, että vastaanotto- ja integraatiojärjestelmät näissä maissa ovat täysin riippuvaisia EUn rahoituksesta päinvastoin kuin ymmärsin, kuten täällä todettiin, mitä me sanottavan aiemmin kaikkea ANIF ja ESS, vaikka nämä kaksi tämän jälkimmäinen ei itse asiassa ole kohdistettu varsinaisesti turvapaikanhakijoiden parlamentilta on pyydetty, että se osoittaisi liittävästi varoja paikan päälle käytettäväksi tehokkaalla ja tavalla, nopealla tavalla. Me haluamme, että AMIFia vahvistetaan me haluamme, me, haluamme että synergiaa vahvistetaan ja parannetaan. Muissa rahastoissa eh, niistä aika ajoin käytetään rahoja toimenpiteisiin, mikä johtaa siihen, että ei ole johdonmukaista politiikkaa unionin tasolla. Täytyy olla paikallisten ja alueellisten eh, viranomaisten myöskin mukana myöskin paikallisten eh, sidosryhmien kansalaisjärjestöjä, jotka ovat mukana vetämässä näitä ohjelmia. On hyvin tärkeää, kun tehdään monivuotista rahoituskehitystä, että saadaan hyvin tasapainoinen lähestymistapa tässä yhteydessä. Haluaisin myös lopuksi todeta, että aina on kysymys, joka liittyy poliittiseen herkkyyteen. On hyvin vaikea alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja poliittisesti valittujen henkilöiden tehdä vaikeita päätöksiä silloin, kun on kysymys ESFn varojen käyttämisestä hankkeisiin, jotka koskevat pakolaisten kotouttamista, sen sijaan, että varat kohdistetaisiin muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Täytyy olla voimakasta suunnittelua, voimakas sysäys, joka tulee Euroopan tasolta. Muussa tapauksessa lyhyen tähtäyksen eh, vaaleihin liittyvät eh, kimoket tarkastella eh, haavoittuvia ryhmiä ovat aivan liian korkeita. Meidän tulee poliittisesti ei-korrekteja ja sanoa tämä asia selvästi, koska muuten emme ymmärrä, missä ongelma on. Ja vielä kerran kiitokset tästä erinomaisesta työstä. Olen varma siitä, että tämä osoittautuu hyödylliseksi parlamentin ja valiokuntamme työssä. Ja toista vielä kerran siksi, että me pian tulemme tekemään hyvin tärkeitä päätöksiä, jotka liittyvät varojen suunnitteluun, mikä minusta on olennainen kysymys silloin, kun puhumme näistä kysymyksistä. Kiitos. Kiitoksia. Täällä ei ole ketään GUEn, vihreiden eikä EFDden puolesta, joten Dominik Martin saa seuraavaksi puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä tutkimuksen esittelystä tiettyjen pakolaisiin ja maahanmuuttajiin Kreikassa, Italiassa ja Unkarissa. Eli tässä oli kolme aika tyypillistä maahanmuuttokohdetta No niin, kiitoksia tästä rehellisyydestä. Nämä lukemat ovat aika selviä. Ja että pakolaisia on aika vähän. Ja sitten on näitä elintasopakolaisia. Kiitos. Te totesitte ihan oikein, että nämä ovat näitä saapumispaikkoja ja läpikulkumaita. Ja koska nämä ovat läpikulkumaita, niin siellä ei oikein oikein ole vaihtoehtoa. Ei joko pyritään hoitamaan näiden ihmisten tilannetta niin, että maahanmuuttajat voivat jatkaa toiseen maahan. Ja ilmeisesti tämä koskee juuri Kreikkaa ja Italiaa, eli siellä tehdään ponnisteluita tämän suhteen, tai sitten suljetaan rajat. Ja se oli sitten taas Unkarin kohdalla totta. Mutta sitten totitte vähän poliittisesti kantaa tässä toisessa asiassa. Pari vuotta sitten meillä oli kuuleminen. Sillä oli punaisen ristin edustaja ja sitten kansainvälisen järjestön maahanmuuttajajärjestön edustaja. En tiedä, muistatteko tätä? Ja hän selitti meille, että maahanmuutto vuositasolla on 60 miljoonaa henkeä. Hekin ovat tehneet tutkimuksia ja pystyivät osoittamaan, että 60 miljoonasta 10 prosenttia, eli 6 miljoonaa pyrkii Eurooppaan. Samanaikaisesti punainen risti käytti samoja sanoja kuin te ja aikaisemmat puhujat, eli kotouttaminen. Punaisella ristillä oli kolme prioriteettia. Ensinnäkin kotouttaminen, sitten työpaikan löytäminen ja kolmanneksi aika yllättäen perheiden jälleen yhdistäminen. Se on aika iso juttu. Eli tämä oli vähän niin kuin vastaus Rochefortille. Eli kun mietitään jopa palaavatko nämä ihmiset joskus omaan maahansa vielä. Tämä termi kotouttaminen häiritsee minua. Ja mielestäni assimilaatio olisi parempi termi. No, tämä termi häiritsee minua, koska ne halu- heidät halutaan kotouttaa, vaikka heillä on omat tapansa ja tottumuksensa – ja se johtaa sitten tällaisten yhteisöjen syntymiseen. Ja näillä ihmisillä on perinteitä, joska vaikka, niin kuin sanotaan, että, niin maassa maan tavalla. Kyse ei ole kotouttamisesta, vaan assimiloinnista. Ja tässä te otitte vähän kantaa. Te puhuitte kansalaisten kielteisestä reaktiosta. No mikä se on reak- kielteinen reaktio? Se on vain reaktio. Miksi se olisi kielteinen? Miksi Unkarin reaktio olisi kielteinen? En ymmärrä. Unkarin edustaja juuri sanoi, että Unkari tekee sen, mitä se pystyy, niillä resursseilla, mitä sillä on. Se on ihan oikeutettu reaktio. Sitten puhuitte Euroopan vastaisista liikkeistä. No ei mitään Euroopan vastaista liikettä ole. On vain ihmisiä, jotka ovat olleet Euroopan unioni, joka on hyvin teknokraattinen rakenne. Ja siellä tehdään näkä huonoja päätteitä, mutta Eurooppa on olemassa. Sillä on jo 1500 vuoden historia. Ei nyt ole mitään Euroopan vastaista liikettä. Eihän Kreikkaa nyt voida kaivinkoneella esimerkiksi siirtää mihinkään. Te puhuitte näistä huonoista reaktioista, mutta minä puhuisin siitä, että olivat ihan perusteltuja reaktioita. Eli tekin edustatte näitä teknokraattisia rakenteita EU:ssa, EU ja komissio ja komission jäsenet, joita kukaan ei ole valinnut, jotka sitten lähettävät tekstejä Euroopan parlamenttiin hyväksymistä varten. Eli se on ihan perusteltu reaktio. Ja tehän meille nyt selititte tästä tutkimuksesta. Niin nyt täytyy esittää tämä kysymys, mutta jos kaikki ja ihmiset sen sijaan, että he menisivät Kreikan, Unkarin ja Italian kautta, jos he menisivätkin teidän asuntonne kautta, niin olisitko iloinen? Vai reagoisitko jotenkin? Mä varmaan, että reagoisitte jotenkin koska jääkaappinne ja makuuhuoneenne ja lapsenne ovat siellä ja teidän velvollisuuteen on rea- reagoida. Sitten kielteisten asenteiden torjuminen ja eurooppalaisten varojen lisääminen. Niin se on aina ratkaisu. Eli niin olen kohta päättänyt. Eli lisätään varoja mutta kuka sen maksaa? Mistä nämä rahat tulevat? Eli ratkaisu, ja olen täysin samaa mieltä unkarilaisen edustajan kanssa, ja myöskin Rochefort tämän totesi. Eli ensinnäkin pitää estää nämä maahanmuuttovirrat. Heillä on omia intressejä, vähän niin kuin saviolaiset käyvät Sveitsissä töissä, koska siellä alhaisemmatkin palkat ovat paljon korkeampia kuin Ranskassa. Minus, minä pidän ranskalaisesta kyllä enemmän. Ja sitten nämä ihmiset pitäisi saada jäämään omiin maihinsa sen sijaan, että nostetaan eurooppalaista budjettia, jotta kotoutetaan eikä assimiloida näitä ihmisiä, niin kaikki tämä kaikki varat pitää sijoittaa älykkääseen politiikkaan lähtömaissa. Minulla on täällä puheenvuoropyyntö ja pyydän, että käytätte vain kaksi minuuttia, koska haluan todellakin, että Rova Samek voi vastata näihin kysymyksiin neljä. Pyydän, että todellakin pystytte tähän. Thomas Kiitos, tulen Saksasta ja olen tässä unkarilaisen ystäväni Adamin vieressä. Hyvä Adam, jos olisi niin, että me voisimme päästä yhteisymmärrykseen, niin voisin sanoa, että kyllä tämä onnistuu. Vuonna 2015 me otimme Saksassa vastaan ne pakolaiset, jotka, tulivat, jotka olivat Unkarissa. Ja sanoisin, että viranomaiset Unkarissa pyysivät saksalaisia aktivoitumaan. Meidän täytyy maksaa tästä kova hinta. Me sanomme, että näitä ihmisiä tulee liikaa, heitä ei valvota, he tulevat kaikki ja kaikki otetaan vastaan. Me olimme, olimme tyytyväisiä ja tähän tervetulokulttuuriin. Ja nyt emme voi sanoa, että sellaista ei olisi enää. Adam, olen samaa mieltä kanssasi, että tässä täytyy eriyttää enemmän pakolaiset, äh, talouspakolaiset, turvapaikanhakijat ja niin poispäin. On tärkeää, että me poliittisesti vastuullinen sanomme, että täytyy tehdä ero. Ei kaikkia voida tässä kohdalla samalla tavalla. Se ei voi toimia. Brando Benifein mietintö. Äh, olin varjoesittelijä tässä mietinnössä. Me teimme hyvää yhteistyötä, saimme kompromisseja aikaiseksi. Minun täytyy sanoa, että olen ylpeä niistä. Toivon, että monet, jotka tässä nyt äh, omat epäilyksensä ilmaisevat, kun nyt kuultiin näistä niin sanotusta oikeutetuista reaktioista, niin meidän pitäisi katsoa, että Katsokaapa, että missä nämä alaikäiset elävät ja kaikki ne, jotka toimivat vapaaehtoisesti, millaista tukea he saavat. Ei voi olla niin, että radikalisoituminen sallitaan. Kyllä, oikeudenmukainen jako, mutta totta kai täytyy myöskin toimia solidaarisesti siinä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että ei tule mitään Visegrad-yhteisöä kaikkia muita vastaan. Adam, emme saa tällaista sallia. Meidän täytyy saavuttaa yhtenäisyyttä. Me puhumme solidaarisuudesta monassa kohtaa, joten meillä täytyy olla kiintiöiden jakoa, ja myöskin kustannukset täytyy yhdessä jakaa, ei tämä muuten toimi. Sitten meillä on mahdollisuus, ja tämä tutkimus oli tässä kyllä hyvin menestyksekäs ja myöskin tärkeä. Solidaarisuus kyllä, yhtenäisyys kyllä, eikä pitäisi katsoa ainoastaan sitä, mitä pienet ryhmät täällä puhuvat, meidän täytyy toimia radikalisoitumista vastaan ja on tärkeää sanoa, että tämä kaikki rakentuu solidaarisuudelle. Me voimme tehdä tämä vain yhdessä. Ei uusia aitoja, vaan täytyy pitää huoli, että puhumme yhtenäisyydestä ja tässä täytyy toimia ei mitään, mitään tässä vastaan ei saa antaa, vaan No, siis meillä on vain kaksi minuuttia, joten olisin sanonut tässä mielelläni paljon enemmänkin vielä, mutta tämä on nyt tässä. Kiitoksia kollega. Sitten edustaja Ribeiro, vain kaksi minuuttia. Uh, well, first of all, thank you very much for... Kiitoksia tästä tutkimuksesta ja esittelystä. 2000 vuotta on kulunut siitä, kun ihmisiä meni Roomaan gladiaattoreina ja orjina ja niin edelleen. Mutta maailma on nyt muuttunut Eli meidän täytyy ottaa se, mikäli Rooman imperiumissa hyvää, ja sitten täytyy katsoa, mikä nyt on tilanne vuonna 2018. Tässä nyt on ongelma. Kollegani Hosfo ja Fay mainitsivat tästä. Ensinnäkin sanoisin, että se mitä tapahtui näissä kolmessa maassa viime vuosina, se oli täysin odottamatonta. Se oli ainutlaatuista. Eli aikaisemmin siellä ei ollut tällaisia pakolais- tai maahanmuuttovirtoja, ja tietenkään siellä ei ollut valmistauduttu. Ja sitten kuultiin paljon pakolaisten kotouttamisesta. Benifehän oli tässä mukana. Ja samanaikaisesti kun puhutaan ihmisten vastaanottamisesta ja heidän kotouttamisestaan, niin yhtäältään se tarkoittaa tietoa, ja maissa, joissa tällaista ei ole tapahtunut, niin se ei varmaan mistään taivaalta tippunut, ja siihen tarvitaan rahaa. Ja suoraan sanottuna, se mikä häiritsi minua silloin, kun komissio pyysi solidaarisuutta jäsenvaltioilta, ja olin samaa mieltä, että solidaarisuutta pitää olla, mutta silloin minua häiritsi se, että komissio itse ei ollut valmis toimimaan ja auttamaan näitä maita. Auttamaan kansalaisjärjestöjä tai viranomaisia. Ja sitten vain selitettiin, että minkälaista kotouttamista tarvitaan. Koulutusta, terveydenhuoltoa. Kuinka paljon varoja komissio käytti tähän poikkeukselliseen tilanteeseen pari vuotta sitten? Eh, Madame Sotova. Kiitoksia. Sitten edustaja Soidova. Kaksi minuuttia. Za udělení slova. Já bych chtěla říct, že uprchlíky... Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Haluaisin sanoa, että pakolaiset ovat ihmisiä minulle, eivät ainoastaan lukuja. Solidaarisuus on totta kai itsestäänselvyys. Kun ajatellaan tätä pakolaisvirtaa, joka tapahtui, niin uskon, että tärkeintä poliitikolle on turvallisuus. Se minun täytyy tässä todeta. En voi tässä tehdä eroa turvallisuuden ja solidaarisuuden välille. Haluaisin kuitenkin kiittää tästä tutkimuksesta. Se on ikään kuin pohja-asiakirja, mutta me tarvitsemme kyllä myöskin tämänhetkisiä tilanteita, koska nyt ei ole enää vuosi 2017 ja tilanne kehittyy. me tarvitsemme tämänhetkistä päivän polttavaa tietoa kotouttamisesta ja siitä, miten nyt on onnistuttu saamaan nämä ihmiset esimerkiksi koulutuksen tai työpaikoille. Tarvitsemme konkreettisia tie- tietoja. Kreikasta nyt vaikuttaa siltä, että tämä ei ole onnistunut kovinkaan hyvin. Edelleen on erilaisia pakolaiskeskuksia, leirejä, missä nämä ihmiset ovat. Ja he eivät kouluttaudu eteenpäin, he eivät myöskään lähde muualle, eivätkä palaa myöskään lähtömäähänsä takaisin, mikäli heillä ei ole siihen oikeutta. Joten tässä nyt todellakin on välttämätöntä tarkastella tätä ongelmaa myöskin lukujen näkökulmasta vuodelta 2014, mutta nythän on jo vuosi 2018. Meidän täytyy jatkuvasti tarkastella tämänhetkisiä tietoja, tilanteita, ja tilanne on kyllä monimutkaisempi kuin mitä tämä tutkimus antaa ymmärtää. Morvai. Edustaja Morvai. Epän. Kiitos. Pelkäänpä, että Thomas Mann on ymmärtänyt perinpohjin väärin se, mitä vuonna 2015 tapahtui. Saksalaisena hän sanoi ikään kuin hän olisi nyt osoittanut suuren palveluksen Unkarille sillä, että lukuisia satoja tuhansia pakolaista, turvakan pyytäjä tai maahanmuuttajaa he olivat ystävällisiä, ottivat vastaan, ottivat meiltä. Hehän kutsuivat heidät. Rouva Merkel, heidän valtionsa johtaja ja saksalaiset ihmiset olivat heitä, jotka kutsuivat nuo sadat tuhannet ihmiset. Ei Unkarista heitä kukaan kutsunut. Unkarilaisilla ollut osuutta mitenkään siihen, kun nämä ihmiset valtasivat Unkarin Budapestin itäisen rautatieaseman, valtasivat meidän kaupunki, meidän aukiomme. Säkäristä lähtien voisi luetella kaikki kaupungit, joissa olivat, kun herättivät 89-vuotiaita yksinäviä naisia erissä, eri kylissä. Kiitos vain. Meillä oli kokemuksia tästä. Me emme halua tätä lisää älkää nyt käyttäytykö ikään kuin sitten tehneet meille suuren palveluksen, kun sanotte, että he saattoivat tulla meidän maamme kautta teidän luoksenne. Te kutsuitte heidät, te piditte sitä hyvänä. Me emme halua maahanmuuttoa. Te puhuitte nyt ikään kuin nämä, puhuisit niille oppositiopuolueille, jotka aikovat ottaa vallan Unkarissa 8. 8. päivä huhtikuuta. Me tiedämme, että Saksassa tai tai Euroopan unissa te kovasti odotatte nyt sitä, mitä herra Mann nyt kertoi meille täällä. Lopettakaa tämä liioittelu, että Unkarin ei enää tulisi olla este sille, niin että tämä häpeällinen maahanmuuttopolitiikka uppoaisi kuin veitsi voihon. Tämä politiikka, jonka rova Merkel keksi ja jonka se pakotti Euroopalle. Minä luotan kovasti siihen, että unkarilaiset ovat niin viisaita, että ymmärtävät, että he eivät hyväksy sitä, että teidän toi, toi, toiveenne toteutuu. Minä toivon, että Jumala suojelee Unkaria. Kiitos. Euh, euh, Nyt sitten viisi minuuttia. Mikäli tämä onnistui, niin viisi minuuttia jää teille, rouva Samek tämä nyt välttämättä ei onnistu ehkä viidessä minuutissa, koska näitä oli näin paljon. Uh, I'm really interested. Kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoista keskustelua ja korostaisin, että me teemme tutkimuksen. Tämä ei ollut mikään ideologinen raportti. Eli katsoimme tietoja, joita meillä on käytössämme me selvitimme tätä terminologiaa. Heti alkuosassa on selvitetty, että mistä puhutaan. Ja kyse oli pakolaisten kotouttamisesta. Me sanoimme, että Kreikka, Italia ja Unkari olivat tärkeitä maita ja piti tehdä ero pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden välille, koska tunnustetulle pakolaisella on oikeus jäädä maahan, johon saapuvat, ja heillä on oikeus saada käyttöönsä kaikkia palveluita. Heidät on tunnustettu pakolaisiksi, eli he pakenevat sotaa, nälänhataa, sortoa tai jotain muuta. Turvapaikanhakijat ovat sitten toinen asia. He hakevat statusta, he saapuvat maihin ja sitten on menettely, johon ryhdytään näissä maissa ja katsotaan, voidaanko heidät tunnustaa pakolaisiksi vai ei. Ja tänä aikana nämä ihmiset täytyy majoittaa, ja mitä nopeampi tämä menettely on, niin sitä parempi. Koska jos he saavat tämän statuksen, niin voidaan sitten miettiä, millä tavalla aletaan tukea heidän kotouttamistaan, työn löytämistä ja niin edelleen. Jos menettely on pitkä, niin he eivät voi tehdä työtä useimmissa maissa. Eli meidän pitäisi tehdä jotain, esimerkiksi opettaa kieltä tai tukea ja pyytää heitä tekemään vaikka vapaaehtoistyötä. Eli halusin korostaa, että termit on selkeästi selitetty. Eli kun puhutaan turvapaikanhakijoista, niin tarkoitetaan tätä, ja kun puhutaan pakolaisista, tarkoitetaan tuota. Ja sitten kun puhutaan yleisesti maahanmuuttajista, niin koska aina näitä tietoja ei ole eritelty, meillä on vain näitä kokonaistietoja. Sitten kustannukset. Tässä on nyt tarkasteltu materiaaleja, joita meillä oli käytössämme, ja olemme tehneet haastatteluita näissä kolmessa maassa. Eli emme nyt täysin pystyneet laskemaan näitä vastaanotto- ja kotouttamiskustannuksia näissä kolmessa maassa. Katsomme ainoastaan, millaista tukea Euroopan tasolta annettiin. Sitten palauttamispolitiikka. Yleensä tällä ei tarkoiteta pakolaisia, koska ei, pakolaiset eivät voi palata omiin maihinsa. Hehän ovat riskissä, jos he palaavat maahansa. Eli meidän täytyy nyt selventää, mistä puhutaan. Ja sitten puhuttiin näistä kielteisistä asenteista. Ja totesin, että sen voidaan selittää, koska näissä maissa oli valtavia turvapaikanhakijavirtoja hyvin pienissä paik- pienillä paikkakunnilla. Eli on helppo selittää, miksi näitä kielteisiä asenteita on. Minä en tässä tuomitse ketään, tämä on ongelma ja jotain täytyy tehdä. Sitten päivitetyt tiedot. Tutkimus tehtiin viime vuonna, eli meillä oli tietoja muistaakseni kesäkuun 2017 asti. Nyt on tietoja tämän vuoden alkukuukausilta. Ja se osoittaa, että näitä saapuja on vähemmän, mutta turvapaikanhakijoita on vielä paljon odottamassa sitä, että hyväksytäänkö heidän hakemuksensa vai ei. Eli ongelmia vielä on. Ja niin kauan kuin päätöstä ei ole, niin nämä ihmiset ovat vähän kuin limbossa. He odottelevat vastausta, eivät voi tehdä työtä, eivät oikeastaan mitään. Eli meidän pitäisi miettiä myöskin sitä, minkälaista politiikkaa haluamme laatia, jotta heidät saadaan mukaan tiettyihin hankkeisiin jotta he voivat olla mukana edistämässä paikallista yhteisöä, jossa he ovat. No, ehkä päätänkin sitten tähän. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraava kokous on 27. maaliskuuta täällä. Alkaa kello 14.30. Kiitoksia myöskin tulkeille ja oikein mukavaa illan jatkoa.